Uh, good morning everybody. I, um... Huomenta kaikki. Ensimmäisen esityslistan kohdan esittelijä on paikalla, joten voimme aloittaa. Kerron alkuun pari asiaa ja sitten edustaja Weiler siirtyy puheenjohtajaksi, sillä minun täytyy lähteä lyhyen kokoukseen muualle brittiedustajien kanssa. Tervetuloa siis kaikki. Meillä on kokous nyt aamupäivällä ja iltapäivällä sitten jatkamme. Meillä on tärkeitä asioita esityslistalla nyt aamupäivällä. Alkuun. Tai tänään meillä on itse asiassa ohjelmassa muun muassa matkapakettiasia. Siinä esittelijänä Maija EPPstä ja myös eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat ovat esityslistalla ja minä olen siinä valmistelijana. Esityslistasta sanoisin sen, että sieltä on vedetty pois kohta 13, eli julkisen sektorin elintäverkkosivustojen saavutettavuus Hatsimar Kaakkikselta. Siihen tarvitaan hiukan lisäaikaa. No niin, vaihdoinpa tässä lennossa mikrofonia tuota webstreamia varten. Tässä on uusi uutiskirjeemme. Se löytyy teidän papereistanne, jäsenet. Ja jos katsotte netistä lähetystä, niin tämä löytyy myös verkkosivustoltamme. Ja voimme lähettää sen teille myös ihan säännöllisesti sähköpostilla, jos niin toivotte. Ennen kuin annan vuoron edustajan Vailerille, niin kerron kolmikanta neuvotteluista. Niistä kerron sen verran, että tiistaina pääsimme sopimukseen Liettuan puheenjohtajavaltion kanssa kuluttajaohjelmasta vuosille 2014-2020. Sitähän on työstetty nyt jo jonkun aikaa ja odotettu budjettipäätöslauselmaa parlamentti halusi sieltä läpi muutamia tärkeitä asioita, esimerkiksi sen, että pääsemme valvomaan varainkäyttöä ja sitten se, että saamme tällaisen puolivälin tarkastelun äh, tämän kuluttajaohjelman täytäntöönpanoon ja että voimme myös ryhtyä lainsäädäntötoimiin, jos jotakin tarvitsee muuttaa tai tehdä. Tämä asia palaa siis tähän valiokuntaan aikanaan ja sitten sen jälkeen äänestetään täysistunnossa. Nyt pidemmittä puheitta siirrytään seuraavan esityslistan kohtaan, eli kohtaan viisi elintarvikekriisi, petokset elintarvikeketjussa ja niiden valvonta. Tämä on lausunto Envi-valiokunnalle, siinä valmistelijana Koratsa Bild ja edustaja Weiler siirtyy nyt kokouksen puheenjohtajaksi. Bilan on EKRn varjoesittelijä, Ryyle on vihreistä varjoesittelijänä paikalla. Hyvä, ja nyt puheenjohtajuus siirtyy. Ja, Dankeschön, Herr Vorsitzender. Kiitos, puheenjohtaja. Totta kai, jos siitä on apua, että pääsee keskustelemaan brittihallituksen kanssa, niin kaikki sitä kannatamme. Koratsa Bild, saatte puheenvuoron. Uh, thank you, Madam Chair. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Elintarvikeketjun luotettavuuden lisääminen on erittäin tärkeä suojelukysymys. Varmastikin kaikki olemme samoin arvioineet viimeisten skandaaleiden ja hevosen lihaskandaalin seuraukset. Ihmiset ovat huolissaan ja meillä on vastuu etsiä tapoja luottamuksen palauttamiseksi. Olen pyrkinyt ottanut huomaan, ottamaan huomioon kaikki kantanne. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat erittäin hyviä tarkistuksia esittäneet. Minulla on muutama kompromissitarkistus, jotka olen esittänyt. Ja toivottavasti kaikki voivat nyt tukea yhdessä tätä erittäin tärkeää asiaa. Meidän täytyy liittää voimamme yhteen. Hevoslihaskandaali ei ollut elintarviketurvallisuusongelma, vaan valheellisen merkinnän ongelma. Meillä on varoitusjärjestelmä ja tämä kriisi osoitti, että varoitusjärjestelmä ja tiedonantojärjestelmä on toiminut. Ja tuotteet saatiin vedettyä pois markkinoilta. Nyt meidän tulisi löytää tapa suojella kuluttajia ilman, että rankaisemme koko elintarvikeketjun yrityksiä, niitä, jotka eivät ole vastuussa tapahtuneesta. Me olemme niin heikkoja kuin ketjun heikoin linkki, mutta jos meillä on lisälainsäädäntöä, säätelyä ja sanktioita, loppujen lopuksi kuluttaja tulee maksamaan tämän kulut ja yhä useammat yritykset joutuvat pois markkinoilta, sillä ne eivät joudu, ne eivät pysty tätä byrokratiaa käsittelemään haluaisin sanoa, että vaikuttaa siltä, että aina kun meillä on kriisi tai ongelma, lisää lainsäädäntöä ehdotetaan ratkaisuna. Tässä täytyy olla hyvin varovainen ennen kuin Euroopan tason uutta lainsäädäntöä ehdotetaan. Minä keskittyisin siihen, että jäsenmaat tekevät yhteistyötä ja pyrkivät varmistamaan olemassa olevan lainsäädännön täydellisen toimeenpanon koko Euroopan unionin alueella ne rikolliset, jotka haluavat tehdä petoksia, aina tarttuvat kaikkein heikoimpaan alueeseen. Meillä on kolme ratkaisua, että ehdotamme paremmat petoksen määritelmät, yleinen säätely, sillä tällä hetkellä meillä on toimia vain, kun kyseessä on kansan terveydellinen ongelma tai uhka, mutta meidän tulisi puuttua myöskin valheellisiin merkintöihin. Myöskin alkuperämerkintä, kysymys, josta komissio on tehnyt vaikutusten arvioinnin. Sen perusteella olen sitä mieltä, että kaiken tuoreen lihan kohdalla meillä tulisi olla vaatimus, mutta ei kaikissa liha tuotteissa sinänsä. 50 prosenttia lihaa sisältävissä tuotteissa, mutta ei kaikissa tuotteissa, sillä muutoin eräät yritykset joutuisivat pois markkinoilta. On erittäin tärkeää, että tätä voidaan myöskin toimeenpanna. Se, että ehdottaisimme kaikkien pienten liha raaka-aineiden markitsemisen, kun kyseessä on liha, tuote, jossa on lihaa vain 0,5 prosenttia. En usko, että tällainen tilanne toisi mitään lisäarvoa kuluttajille, eikä sitä voida edes toteuttaa eikä olisi myöskään helppoa valvoa tätä asiaa. Sitten kolmas asia, enemmän kontrolleja kansallisella tasolla, luonnollisesti parempi koordinointi, tiedonvaihto, kansallisten viranomaisten, ruokaturvallisuusviranomaisten kesken ja paremmat tarkistukset ovat tärkeitä, mutta tarkistuksilla on aina hintaansa yrityksille. Nämä tarkistukset pitäisi tehdä kulut pitäisi tehdä sellaisella tavalla, että ne ovat tehokkaita myöskin taloudellisesti, eivätkä luo lisätaakkaa. Sitten neljäs kohta, sanktiot. Niiden kohdalla olen sitä mieltä, että tällä hetkellä olemme hiukan hampaattomia. Poliisi ja oikeusviranomaiset, heidän tulisi elintarvikepetoksiin tarttua hanakammin jäsenmaissa ja sanktioiden pitäisi olla sellaisia, että ne lannistavat voittojen ei pitäisi olla suurempia mahdollisten voittojen kuin niistä saatavien sanktioiden. Näin tulisi olla kansallisella tasolla. Ja sama koskettaa myöskin oikeudellisia toimia. Hyvä puheenjohtaja. Siirryn nyt teidän tarkistuksiin, jos olette oman varjoesittelijän hattunne esiin. Paljon kiitoksia. Mielestäni erittäin tärkeitä asioita. Te olette tuoneet esiin kuluttajien kannalta. Nämä liittyvät enemmänkin kauppakysymyksiin kolmansien maiden kanssa kuin sisämarkkinakysymyksiä. Tässä pyytäisin kollegoita keskittymään omaan toteutusalamme. Kyseessä on nyt sisämarkkinavaliokunnan kysymys. Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö kolmansien maiden kanssa käytävät toimet olisi tärkeitä. Ne ovat, mutta ne ovat tämän toimen ulkopuolella. Trafitaliidis, meidän täytyy tehdä elintarvikeyritysten kanssa yhteistyötä, jos haluamme menestyä. En usko, että tässä on ollut mitään epäonnistumisia. Muutamat toimijat ryhtyvät petoksiin. Kaikki muut ovat tilanteessa, jossa heidän etujensa mukaista on, että elintarvikeketju on luottamuksen arvoinen. Kaikki kärsivät, kun muutama toimija harjoittaa petoksia, joten koko sektorin etu olisi se, että petoksia ei tapahdu. Joten en valitettavasti teidän tarkistustanne voi nyt tukea. Olen ottanut huomioon edustaja Biilan ja edustaja Shatsimarkakis täysin teidän ehdotuksenne näissä kompromissitarkistuksissa. Ainakin pyrin siihen ja toivottavasti tämä vastaa ajatustanne. Kiitoksia rouva puheenjohtaja ja kiitoksia kestä kommenteista. Ja, danke schön, Frau Kollegin. Kiitoksia, hyvä kollega. Esitän nyt muutaman kommentin varjoesittelijän ominaisuudessani. Olen yllättynyt siitä, että edustatte oikeastaan kantaa, jonka mukaan melkein kaikki on jo kunnossa. Täytyy vain katsoa hieman toimeenpanoa kelpoisuutta. Itse en kuitenkaan nyt oikein näe, tätä näin. Ja kun katsotaan yhteyttä maailmankauppaan, Eurooppaan tulee elintarvikkeita, joissa on laittomia ainesosia, joista ei ole ilmoitettu oikealla tavalla. Mutta meillä on esimerkiksi väärännettyjä tuotteita, kuten kiinalaiset mansikat, joita Saksaan on tullut. Eli täytyy katsoa myös kansainvälistä kauppaa sisämarkkinoiden näkökulmasta, eikä tilanne ole niin hyvä kuin mitä te annatte olettaa. Eli tästä pitäisi sanoa muutama sananen. Meillä on toisaalta sitten hyvin korkeat standardit ja normit, mutta porsaanreikä edelleen löytyy elintarvikeketjussa ja ne täytyy sulkea, koska kuluttajat tätä meiltä odottavat. Täytäntöönpanoa on tehostettava. Joissakin jäsenvaltioissa se tapahtuu kansallisella tasolla ja joissakin, kuten Saksassa, vieläpä paikallisella tasolla. Ja tässä tarvitaan tietysti EUn apua. Joskus kuitenkin täytäntöönpanon tehokkuus hieman kärsii, jos esimerkiksi tarkastuksista – ilmoitetaan vaikkapa kuukautta etukäteen, niin eläinlääkärit ja tarkastajat löytävät vain tuotantotiloja, joissa toimintaolosuhteet ovat erinomaiset. Eli pitäisi olla myös ilmoittamattomia tarkastuksia. Sain kompromissinne vasta tänä aamuna. Meillä on kyllä vielä hieman aikaa. Ehkä meidän tulisi keskustella siitä, mitä otatte mukaan. Ehkä huomasit, sitten jo tarkistuksestani, että kaiken kaikkiaan mielestäni mietintönne on hieman yksinkertaistava vesittävä. Ei meidän nyt ehkä aivan kaikkea tarvitse havaita, mutta kun kyseessä ovat elintarvikkeet, niin äh, uskon, että kuluttajat haluavat, että meillä on tiukempia sääntöjä. Tämä tietysti maksaa rahaa ja pitää olla tarvittava apu pienemmille yrityksille, teurastamoille ja muille tämänkaltaisille niin, että ne todella selviävät tästä taakasta ja täytäntöönpanosta. Se, että tarvitsisimme lisäsääntöjä, siitä en ole vakuuttunut. Tässä oli nyt sosiaalidemokraattien panos tähän asiaan. Vihreitä ei täällä listalla nyt lue, Kyseessä on aina ryyle, kuten tiedämme. Seuraavaksi Katsimarkakis. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aluksi onnitella esittelijää tai lausunnon laatijaa pikemminkin valmistelijaa on hienoa, että 15 tarkistuksesta on tehty kolme kompromissitarkistusta. Ne sopivat minulle. Näen siellä omiakin kantojani, mutta pari pientä huomiota minulla olisi. Ensimmäisestä tarkis, kompromissitarkistuksesta olen kanssanne täysin yhtä mieltä. Mutta uskon kuitenkin, että meidän täytyy korostaa sitä, että lisäsäännöt ja muut todella tuovat lisää taakkaa yhteiskunnillemme. Mutta sanoisin, että tässä, tässä pitäisi sanoa, että tämä voi rajoittaa markkinoille pääsyä ja vähentää kilpailua. Eli ottaisin tämän asian tästä kokonaan pois. Sanottaisiin, that any legislation in this area might on huolissaan siitä, että alan lainsäädäntö johtaisi lisäkustannuksiin pk-yrityksille. Tämä olisi varmaan aika hyvä. Eli ei mainittaisi markkinoille pääsyä. Ja sitten toinen kompromissi. Siinä olen tyytyväinen siitä, että olette hyväksynyt minun ehdotukseni. Tässä puhutaan koko elintarvikeketjun valvonnasta ja siitä, että olisi myös tällaisia ilmoittamattomia tarkastuksia, mutta olette hieman vesittänyt tätä. Sanoisin, että tässä pitäisi käyttää sanamuotoa calls for, eli peräänkuuluttaa ilmoittamattomia tarkastuksia. Vielä kerran kiitoksia tästä jo tehdystä työstä. Ah, Kiitos. Seuraavaksi Ryle En ole valitettavasti saanut vielä näitä kaikkia kompromissitarkistuksia, enkä ole vielä kaikkia lukenut, mutta ilmoitan jo nyt, että pyydän kohta kohdalta äänestyksiä. Olisi hyvä, että Koratsa Bild nyt kuulisi tämän minulta. Esimerkiksi tulen pyytämään tätä vapaaehtoisten merkintöjen osalta. Me puhumme aina näistä merkinnöistä ja kuluttajat toivovat tällaisia todella juuri etenkin elintarvikkeiden kohdalla, ja ne eivät saisi olla mitään vapaaehtoisia, eli tämä sana pitäisi ottaa tästä pois ja tästä kohta kohdalta äänestys. Ja sitten tämä loppuosa, se pitäisi myös poistaa teen tästä tarkistuksen. En usko, että lisää säädökset toisivat ongelmia pk-yrityksille sinänsä. Ne, jotka muodostavat EU-ssa elintarvikeketjun, eivät ole niinkään pk-yritykset, vaan suuremmat elintarvikealan yritykset. Ja siksi todella tarvitaan oikeanlaisia merkintöjä, jotta kuluttajat tietävät, mistä esimerkiksi liha on peräisin. Se, että katsotaan esimerkiksi pizzan osalta, mistä pizzan kymmenen ainesosa tulee, ei kuitenkaan voi vastata tätä tarkoitusperää. Viilan. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myös esittelijälle. Minulla ei ole kovin monta huomiota tehtävänä. Olen suurelta osin samaa mieltä sen kanssa, mitä tässä on jo sanottu. Olen samaa mieltä tästä ketjun läpinäkyvyyden tärkeydestä ja myös näistä sanktioista, joiden tulisi olla rajat ylittäviä. Minulla on sen sijaan epäilyksiä muutamassa asiassa. Minusta meidän tulisi olla varovaisia, jotta päätöksemme eivät lisäisi tai tekisi pk-yritysten taakasta aivan kohtuuttoman raskasta. Tämä pätee erityisesti kohtaan 10. Kohdassa 4 edellytetään lisärahoitusta. Minä hiukan ihmettelen sitä, mistä tällaiset rahat löytyvät näinä talouskriisin aikoina. Kiitos yhteistyöstä. Dankeschön. Kiitos. Onko Guesta ketään paikalla? Ei. Entä EFD-ryhmästä? Salvini. hän ei ole paikalla. Nyt sitten keskustelun päätteeksi esittelijä. Haloo. Saatte puheenvuoron. Yeah, thank you, uh, thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Pitäisi olla hyvin selvää, että syy, miksi tartuin tähän asiaan ja miksi taistelin tämän asian imkoon, on se, että mielestäni kyseessä on erittäin tärkeä kuluttajansuojakysymys ja meidän täytyisi ehdottomasti vahventaa sekä mahdollisuuksia ehkäistä että mahdollisuuksia puuttua petoksiin. En tässä nyt ole sitä mieltä, että lähestymme asiaa liian yksinkertaisesti. Kyllä minä sanon, että tässä puutto puutteita on olemassa. Siksihän me olemme täällä. Että te eikä edustaja Hyyli ole tässä antanut selkeitä ehdotuksia. Te sanotte vain, että tarvitsemme enemmän sääntöjä, enemmän rahaa. Sanokaa tarkalleen ottaen, minkälaisia uusia sääntöjä, mitä lainsäädäntöä, millä tasolla, kuka sen toimeenpano, kuka tämän hinnan tulee maksamaan ja minkälaista lisäarvoa tämä tulee tarjoamaan kuluttajille. Sanokaa suoraan. Ja heti kun näin tapahtuu, minä laitan nämä asiat sitten äänestyslistalle. Tällä hetkellä meillä on tiettyjä kompromissitarkistuksia. Ne tulivat eilen jakoon. Jos teillä ei ole niitä, niin syytäkää omaa sihteeriänne, älkää minua. Ja sitten nämä porsaanrajat. Tämän vuoksi minä sanoin, että meidän täytyy maan ja jäsenmaiden kanssa tehdä yhteistyötä, että voisimme varmistaa, että kansallisella tasolla sanktioita vahvistetaan – kontrolleja vahvistetaan, rangaistuksia vahvistetaan. Minä olen esittänyt tarkistuksen, jossa vedotaan yllätystarkistusten järjestämisen puolesta. Olen aivan samaa, samaa mieltä näissä ennakkoon ilmoitetuissa tarkistuksissa. Olen samaa mieltä, lukekaa minun tarkistukseni, olkaa hyvät. Sitten rouva varjoesittelijä, kun sanotte, että meillä pitäisi olla rahaa ja tukia, joita voimme antaa nyt kun meillä on pahin talouskriisi 30-luvun jälkeen. Ja näitä tukia pitäisi antaa pk-yrityksille, jotka ovat elintarvikeketjussa mukana. Kertokaa minulle, kuka tämän tulee maksamaan, kuka tämän katka, kattaa, mitkä pk-yritykset tällaista tukea saisivat ja ketkä eivät, ja millä tasolla me tekisimme sen työn, jonka kautta säätelisimme tällaista tukea antakaa jotain konkreettisia esimerkkejä, älkääkä vain tällaisia yleisiä heittoja. Ja kertokaa, mitä lisäarvoa tämä tulisi kuluttajille suomaan. Annammeko me kaikille elintarvikealan pikkuyrityksille tukia, jotta ne voisivat kattaa näillä tu- tuilla kulut, joita koituvat, jotka koituvat tarkistuksista? Olisi parempi, että voisimme toimia niin, että lisäkuluja ei ilmenisi, mutta ja saman aikaan ehkäistä petoksia. Ja minä uskon, että tämä on mahdollista. Tämä vaatii vain analyysiä. Tässä on samanlainen ongelma kuin kaikissa muissakin säätely- ja teollisuuskysymyksissä. Te haluatte tässä tukea teollisuutta, mutta en minä usko, että tämä olisi kuluttajille hyvä asia. Ja aivan varmasti otan huomioon kaksi huomiotanne ja muutan tekstiä niiden mukaisesti. Viimeinen asia, jonka halusin sanoa, jäljitettävyys kun teimme yhteistyötä elintarvikkeiden merkintälainsäädännön parissa, minä esitin tarkistuksia siitä, että meillä olisi että meillä olisi kaikissa elintarvikkeissa kaiken lihan osalta alkuperämerkintä. Mielestäni kuluttajilla on oikeus tietää, mistä liha tulee. Jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä pitäisi parantaa. Jälleen kerran kuitenkin sanoisin, että todellinen tilanne on erilainen. Suuret yritykset eivät toteutu tätä sellaisella tavalla, että se toimisi todellisessa elämässä. Me emme voi jokaisen elintarvikkeen osasen kohdalta merkitä alkuperää. Jos meillä on 0,01 tai 0,5 prosenttia lihaa jossakin elintarvikkeessa, se ei ole mahdollista. Mutta olen samaa mieltä edustaja Hoilen kanssa. Jäljitettävyyttä vahvistaa. Paljon kiitoksia ja tulen ottamaan huomioon tämän viimeisen huomioon ja kompromissitarkistuksissa. Ja vaille, jos haluatte vielä käydä keskustelua, olen siihen kyllä valmis. Kiitoksia. Ja, äh, vielen dank. Ähm. Kiitoksia esittelijälle. En enää nyt puuttu tähän asiaan. Keskustelemme tästä varmasti vielä. Ja koska puheenjohtajamme ei ole vielä palannut keskusteluistaan brittihallituksen kanssa, ehdotan, että pitäisimme nelisen minuutin pienen tauon ja palaamme tänne sitten äänestämään. make some. Okay. Uh, so, uh, ladies and gentlemen, can we... No niin, hyvät naiset ja herrat. Aloitetaanpa sitten tämän aamupäivän äänestykset. Istukaapa siis alas. Meillä on monta tärkeää äänestystä tänään, niistä teillä äänestyslistat. Äänestämme sähköisesti, kuten tavallista. Ja toivon mukaan Gebhard Schwab, vai onko se Hansli, joka tässä johtaa niin toivon mukaan he näyttävät merkinsä selvästi ja minä näen siitä sitten pikaisesti, tarvitaanko sähköistä äänestystä vai ei. Niin, laitoin tässä toisen mikin päälle. Näytän ilmeisesti paremmalta netissä, kun käytän sitä. Ensimmäinen. No niin, hiljaisuutta. Uh, can we, um, uh, first... ensi puheenvuoroesittelijä Weilerille, joka pyytää valiokunnalta mandaattia aloittaa neuvottelut radiolaitedirektiivistä. Siitä äänestettiin viime viikolla. Nyt vuoro Weilerille. Ole hyvä. Ja, liebe Kollegin. Hyvät kollegat. Valiokunta äänestys tästä asiasta oli niin yksiselitteinen ja selkeä, että ei ollut mitään vastaääniä, ei tyhjää, pelkästään puolesta ääniä, että voisimme lähteä kolmikanta neuvotteluihin luottavaisin mielin, jos valiokunta tänään tästä päättää. Ja olisin tästä kiitollinen. Meillä oli tästä keskustelu varjojen kanssa maanantaina ja he antoivat minulle jo suostumuksensa, joten äh, parlamentin kautta meillä olisi näin laaja tuki asialle tässä päätöksessä, en tiedä onko teille sitä, mutta päätöksessä sanotaan, että odotamme, että neuvosto saa aikaan konkreettisia tuloksia. Nykykeskustelut ovat olleet hyvin hajanaisia neuvoston kanssa tai neuvostossa. Ja vaikeaa tulee olemaan yhteisen kannan löytäminen ja siksi olemme sopineet, että 20. joulukuuta on neuvotteluiden määräaika, jotta voidaan nähdä, saadaanko siihen mennessä yhteinen kanta löytyä lukkoon ja jos ei, niin sitten pohdimme ensi vuoden alussa, miten pääsemme eteenpäin. Mutta toistaiseksi olen kyllä luottavainen sen suhteen, että voisimme aloittaa nämä kolmikantaneuvottelut ja pyydän teiltä kaikilta tukea tälle. We need to uh, just open the vote on that. Avataan äänestys tästä. Kiitoksia tästä työstä, eli äänestys alkaa valiokunnan mandaatista näihin neuvotteluihin radiolaitedirektiivistä. Ovatko kaikki äänestäneet? 30 Kahdeksan korttia on ja vain 33 äänestää. Eli 33 puolesta, yksi vastaan. Saitte selvän mandaatin, kun yli puolet valiokunnan jäsenistä tukee teitä. Niin, äänestättekö te puolesta vai vastaan? Puolesta ilmeisesti tulos on silti selvä. Yli puolen, puolet valiokunnan jäsenistä on oltava paikalla täällä äänestämässä, mutta siis näin tapahtui. Onnea edustaja Weilerille. Onnea matkaan. Siellä on mukana Weiler, minä, Van de Kamp, Manders, Ryyle ja Salviini. Tässä neuvottelutiimi. Sitten eteenpäin lausuntoon kansainvälisen kaupan valiokunnalle kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla. Tässä Engel on valmistelijana, hän ei taida olla täällä, eli sitten äänestämme suoraan. Äänestys alkaa. Äänestys siis alkaa. 15 ja 16 puolesta vastaan puolesta uudestaan vastaan eli hylätty. Ja sitten muu äänestys siellä yhtenä ryhmänä. Näette nuo blogit siinä puolesta vastaan Hyväksytty. Sitten tarkistus 47 puolesta. Tarkistus 47. Äänestys alkaa. 41 korttia on sisässä. Äänestäkää hiukan nopeammin, jos ylipäänsä aiotte äänestää. Äänestys päättyy. Hylätty. 22 vastaan puolesta 18 tai 19. Sitten tarkistus 48. Äänestys alkaa. 48. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 18 vastaan, eli hyväksytty. Sitten tarkistus 50 ja sitä seuraavat tarkistukset blokkina puolesta vastaan, selvästi hyväksytty. Sitten tarkistus 51 Tarabella, äänestys alkaa 51. Äänestys päättyy hylätty. 25 vastaan, 15 puolesta. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan. Hyväksytty. 54. Tarkistus 54. Äänestys alkaa. Äänestäkää mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Äänestys päättyy. Hylätty. 62, koska 54 ei hyväksytty. 62 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 55 puolesta vastaan hyväksytty. 57 raukeaa. 58 Äänestys alkaa 58. Äänestys päättyy. Hylätty. 59. Katsotaan tämä käsiä nostamalla puolesta vastaan. Hylätty. 60 puolesta vastaan. Myös hylätty. 63 puolesta vastaan hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä, ei vaan 65 ennen sitä, Lökkegaard puolesta vastaan hylätty. Ja sitten yhtenä ryhmänä, eli blokki kolme puolesta vastaan, ja se on hylätty. Sitten 67 puolesta vastaan hylätty. 70 puolesta vastaan hylätty. 69 puolesta vastaan hylätty. 71 puolesta vastaan hylätty. 72 puolesta vastaan hylätty hylätty. 75 puolesta, puolesta vastaan hylätty. 80 puolesta vastaan hyväksytty. 88 puolesta vastaan. No tarkistetaan se. 88 Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 90 puolesta vastaan hyväksytty 91 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty 93 puolesta vastaan

Otetaan se sähköisesti 100. Tarkistus 100. Äänestys päättyy ja se on hylätty. 102 puolesta vastaan hylätty. 10 puolesta vastaan hyväksytty. 106 puolesta vastaan hylätty. 11 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 107. 107 puolesta vastaan hylätty. 109 puolesta vastaan hylätty. Sitten yhtenä ryhmänä blokki 4. Näette siinä puolesta vastaan hylätty. 112 puolesta vastaan hylätty, 113 puolesta vastaan hylätty, 114 puolesta vastaan hylätty, 115 puolesta vastaan hylätty, 116 ja 117 yhdessä puolesta vastaan hylätty, 118 puolesta vastaan myös hylätty. 119 puolesta vastaan hyväksytty. 120 raukeaa. kaksikymmentä puolesta, kaksikymmentä ja vastaan hyväksytty, yksi puolesta vastaan hylätty, 122 puolesta vastaan hylätty, 123 puolesta vastaan hylätty, sitten 12 ja 13 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty, 14 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty, 127 puolesta vastaan hylätty, 136. 126 puheenjohtaja korjaa puolesta vastaan hyväksytty. 125 raukeaa, 124 lisäyksenä 126 puolesta vastaan hylätty. Nyt sitten johdantosan kappaleet. Tarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. 18 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. Sitten yhtenä ryhmänä blokki 7 puolesta vastaan hyväksytty. 21 puolesta vastaan hylätty. 19 puolesta vastaan hylätty. 22 22 kokonaan puolesta vastaan hylätty. 24 puolesta vastaan hylätty. 27 puolesta vastaan hylätty. 29 puolesta vastaan hyväksytty. 31 puolesta vastaan hylätty. 30 puolesta vastaan hyväksytty. 33 ja 35 yhdessä puolesta vastaan hylätty. 37 puolesta vastaan hylätty. 40 puolesta vastaan hyväksytty ja 2 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt sitten loppuäänestys, joka alkaa nyt. 43 jäsentä on paikalla. Sosialisteilta on yksi liikaa. Joku voi ottaa korttinsa pois. Sosialisteilta on siis yksi liikaa. Joku voi ottaa korttinsa pois. Äänestys päättyy. 28 ääntä puolesta, 11 vastaan. Ja kukaan ei äänestänyt tyhjää. Hyvä. Kiitoksia. Ja kiitokset Engelille. Halusiko edustaja Weiler sanoa jotakin? Edustaja Weiler halusi sanoa jotain sosialistien puolesta. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, Haluaisin esittää ainakin lyhyen huomion koko tästä menettelystä. Eilen illalla kymmenen maissa kuulin esittelijältä vasta, miksi hän hylkää kaikki sosialistien tarkistukset. Ja tämä ei mielestäni ollut mitenkään reilua tai kollegiaalista toimintaa ilmoittaa asiasta näin myöhäisessä vaiheessa ja kertoa vastustuksen syistä näin myöhään. On valitettava, että näin tärkeässä asiakokonaisuudessa, joka vaikuttaa monella tavalla maailman kaupapolitiikkaan, niin on harmillista, että melkein kaikki 28 tarkistustamme hylättiin. Komission ehdotusta oltaisiin todella voitu parantaa, eikä tässä toteudu myöskään sosiaalinen tasapaino. 100 kuusi tarkistuksen, joka liittyy seitsemän artiklan sen hylkäämisestä. Voimme kuitenkin olla sitä mieltä, että voimme puoltaa koko tätä pakettia. On tärkeää, että välitämme viestin siitä, että maailmankaupan olosuhteita maailmanlaajuisesti parannetaan niin, että kaikki osapuolet voivat toimia tasapuolisissa olosuhteissa, mutta halusin sanoa, että en pitänyt esittelijän toimintatapaa kollegiaalisena tai sellaisena, mitä olemme yleensä täällä valiokunnassa tai parlamentissa nähneet. Oh, um, I mean the chair cannot, um... Puheenjohtaja ei voi sanella tällaisia asioita. Mielestäni olemme antaneet hyvin paljon mahdollisuuksia keskustella tarkistuksista valiokunnassa ja esittelijällä läsnä ollessa. Meillä oli aina paljon aikaa keskustella julkisestikin näistä tarkistuksista. Luonnollisesti, jos kollegat eivät ole paikalla keskustelua varten, tilanne on hiukan vaikea. Edustaja Hausling, haluaisitko vielä sanoa sana sen, onko hyvä? E, Haluaisin tänään edustaa esittelijää. Tietääkseni esittelijä on seuraavanlaisen lähestymistavan omaksunut. Meillä oli paljon aikaa kokouksissamme keskustella tarkistuksista mielestäni. Aika on aina ollut tarpeeksi vaihtaa mielipiteitä. Kiitos. Um, well, as I say, I mean, we just have to... Kuten sanottua, meidän täytyy seurata sääntöjä. Me rohkaisemme ja pyrimme tukemaan esittelijöitä siitä, että he tapaisivat varjoesittelijöitä säännöllisesti. Tämä aina johtaa positiiviseen tulokseen. Nyt siirrymme Shadomosan mietintöön. Kyseessä on kuluttajat kulutustavaroiden turvallisuus. Tämä on asia, jota olemme käsitelleet vuosia tässä valiokunnassa. Meillä on ollut aikaisempiakin mietintöjä asiasta. Ja toivottavasti voimme saada edistystä aikaan jos nyt valiokunta ja esittelijät ovat päässeet yksimielisyyteen, haluaisin huomittaa, että meillä on ollut hyvin kunnianhimoinen aikataulu tässä kysymyksessä. Ennen kuin aloitan äänestyksen, haluaako joku käyttää puheenvuoron esittelijä vai siirrymmekö suoraan äänestykseen? Edustaja Schaldemossa. No, I just uh, want... Pyydän anteeksi puheenjohtaja. Halusin vain sanoa, että kunnia siis aikataulu on kunnianhimoinen, mutta pyrin kuitenkin löytämään ratkaisun tähän ennen vaalikauden loppua. Eli pidetään aikataulusta kiinni. Ja useimmat kollegoistakin ovat jo tähän sitoutuneet. Toivottavasti tämä onnistuu. Ja vielä yksi huomio äänestysluettelosta. Viimeisen 24 tunnin aikana meillä on ollut siihen liittyviä ongelmia – ja menettely on ollut hieman tavallisesta poikkeava. Olen tähän varsin pettynyt. En ole oikein ollut tässä mukana, vaikka minun olisi esittelijänä pitänyt olla mukana. Nyt kun meillä kuitenkin on äänestysluettelo, niin jatketaan sen mukaisesti, mutta nyt kun olette kaikki paikalla, halusin sanoa, että en ole ollut tyytyväinen asioiden kulkuun. Halusin kuitenkin kiittää kollegoita siitä, että tästä asetuksesta on käyty näin hyviä keskusteluja. Baldassare haluaisin erityisesti kiittää hyvästä yhteistyöstä. Ja toivottavasti loppujen lopuksi kuluttajat voivat kiittää parlamenttia hyvästä työstä kuluttajien hyväksi, mutta siirrytään nyt äänestämään. Um, thank you very much. Uh, miss... Hyvä ja paljon kiitoksia edustaja Valtasaari. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vielä lyhyesti puuttua siihen, mitä esittelijä sanoi. Eilen iltapäivällä kolmelta jätettiin suullinen tarkistus. Eikä esittelijä sitä tietenkään tukenut. Ja sitten seitsemältä illalla tästä tarkistuksesta tuli kompromissi. No tämä menettely on hieman kyseenalainen. Tämä on mietinnön keskeinen osa. On outoa, että tähän aikaan myöhään illalla esitetään tällaista kompromissia. Olen kuitenkin sitä mieltä, että 161 artikla työjärjestyksessä on se, jota sihteeristö halusi soveltaa, eli että puheenjohtaja voi ottaa mukaan myös keskustelujen jälkeen kompromissin. Mutta artiklassa sanotaan myös, että parlamentin on äänestettävä kymmenen kompromissin käsiteltäväksi ottamisesta. Ja näissä aikataulussa kuitenkin on sanottava, että mielestäni tätä kompromissia ei pitäisi hyväksyä aikataulun takia, ei niinkään sisällön takia, vaan tämän menettelytavan takia. En usko, että haluamme tällä tavoin tässä valiokunnassa toimia. Kiitos. Me keskustelimme koordinaattorin kokouksessa tästä asiasta tänä aamuna edustaja Valtasaari ja tässä ähm, olemme kuulleet, että vaikka tämä kompromissi tuli aika myöhään, se oli todellinen kompromissi, kaksi poliittista ryhmää oli sen kannalla ja tämän vuoksi päätimme, että asia otetaan äänestyslistalle. Minulla ei ole ongelmia siinä, että äänestämme asiasta, mutta te voitte toimia sitten harkintanne mukaan. Jos tämä olisi sääntöjen vastaista, en luonnollisesti sallisi tällaista. On valitettavaa, että tarkistus tuli näin myöhään, mutta näin on nyt tapahtunut. Voitte äänestää kuten haluatte. Epäilen, että tämä tullaan hylkeämään, mutta sen tulemme näkemään. Meillä on kompromissitarkistuksia, että ihmiset voisivat harkintansa mukaan päästä toimimaan. Siirrytään eteenpäin. Do we all the time speak about compromise? Kun puhutaan kompromissitarkistuksesta kymmeneen, onko tämä nyt se asia, joka on käsillä? Kyllä, siis se on vähintään kahden poliittisen ryhmän esittämä tarkistus, eli siis kompromissitarkistus. Ja tässä oli siis suullinen tarkistus kyseessä ja suullisia tarkistuksiahan ei voida esittää, eli ainakin kaksi tahoa niitä tue. No, siirtykäämme eteenpäin. ITRE 1, puolesta vastaan hyvätty, 111 puolesta vastaan hyväksytty ja 112 puolesta vastaan hyväksytty, 35 puolesta vastaan hyväksytty, juuri neljä puolesta vastaan hylätty, kompromissi 5a puolesta vastaan hyväksytty, Inta 11 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti Inta, tarkistus 11. Äänestys alkaa. Can you just speed up your voting, please? Um, we've got 43 cards and only 39 people. Meillä on nyt 42 korttia vain 39 äänestäjää. 21. Nyt tämä on hyväksytty 21 vastaan 18. En tiedä, miksi kortteja oli liikaa. Mutta niinpä oli. Pitikö minunkin äänestää? Um, right. Um, compromise amendment seven. Kompromissi 7a puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. 117 puolesta. Puolesta. Anteeksi. Um, we, we need to go to compromise one. Meidän pitää ensin äänestää kompromissi yhdestä. Kompromissi yksi puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 117 puolesta vastaan hyväksytty. Itre 18 puolesta vastaan hylätty. 118 puolesta. Meidän täytyy tarkistaa sähköisesti. Tarkistus 118. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy, hylätty. 119 puolesta. Puolesta 119 vastaan, hylätty. 120 puolesta vastaan, hyväksytty. 122 puolesta vastaan hylätty. 36 puolesta vastaan hylätty. Juri 5 puolesta vastaan hylätty. Inta 12 ja 123 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 121 puolesta. 121 vastaan. Oliko se tässä blogissa mukana? Anteeksi. Minä luulen, että se oli erillinen. Onko se mukana tässä ryhmässä? Anteeksi, se olikin mukana erillisessä ryhmässä. Eli Kompromissi 6a puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 1, 2, 5 puolesta. Äänestämme sähköisesti tarkistus 125. Uh, votes closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 38 raukeaa. Itre 20 puolesta vastaan hyväksytty. 128 raukeaa. Itre 21 puolesta puolesta vastaan hylätty. 129 puolesta vastaan hyväksytty. 130 puolesta vastaan hyväksytty. 131 puolesta vastaan hyväksytty. 39 ja 132 puolesta vastaan hylätty, molemmat hylätty. 1, 1, 3, 2, 3, 6 puolesta vastaan hyväksytty, 133 raukeaa, 135 raukeaa, 140 raukeaa, 137 puolesta vastaan hylätty, 138 puolesta vastaan hylätty, Itre 22 puolesta vastaan hylätty. 139 puolesta vastaan hylätty. 141 puolesta vastaan hylätty. 40 suullinen tarkistus. Tämän ilmeisesti esittelijä hyväksyi puolesta vastaan hyväksytty. 41 puolesta vastaan hylätty. 142 vedetty pois. Inta 13 puolesta vastaan hylätty. Itra 23 puolesta vastaan hylätty. 42 johon liittyy suullinen tarkistus Aldelta. Tämä näkyy äänestyslistassa äänestämme yhdessä suullisen tarkistuksen kera puolesta vastaan hyväksytty. Itre 24 puolesta vastaan hylätty. 143 puolesta vastaan hylätty. 144 raukeaa. Itre 25 raukeaa kompromissin vuoksi. 145 seuraavana. Siihen liittyy suullinen tarkistus, jossa O tai sana poistetaan. Kuinka me toimimme tämän kohdalla? Se on kiinteä osa. Eli 145 puolesta vastaan hylätty. 146 raukeaa. 147 puolesta vastaan hylätty. 148 raukeaa. 149 puolesta vastaan hyväksytty. 43 puolesta vastaan hylätty. 151 puolesta vastaan myöskin hylätty. 150 puolesta vastaan hylätty. Inta 14 puolesta vastaan hyväksytty. 44 puolesta vastaan hylätty. 153 se raukeaa. Kompromissin 7b vuoksi 45 on vedetty pois. What? Okay, fine. All right. Um, 155, those in favour. 155 puolesta, vastaan hylätty. 156 puolesta, vastaan hylätty. 158 ja Inta 15 puolesta vastaan hyväksytty. Itre 28 puolesta vastaan hylätty. Itre 29 puolesta vastaan hylätty. 159 ja 160 puolesta. Meidän pitää äänestää tästä ava- avaamisessa siis sähköisen äänestyksen 159 ja 160. It's closed. Those are rejected. Hylätty. Kompromissi 7b puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. 160 Serum kompromissiin 2a puolesta vastaan hyväksytty. Rejected. Amendment 168. Those in favour. Those against. Rejected. Amendment 154 raukeaa, 164 puolesta vastaan hylätty, 171, 172 ja 31 puolesta vastaan hyväksytty. Juuri kahdeksan puolesta vastaan hylätty. Tämä pitäisi varmaankin tarkistaa sähköisesti, se ei ollut aivan selvä. Eli juuri tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmella äänellä. 48 raukeaa. 173 puolesta vastaan. Selvästi hylätty. 49 ja 174 vedetty pois, 175. Tähän liittyy suullinen tarkistus. Esittelijä hyväksyi sen puolesta vastaan. Hyväksytty. 176 puolesta vastaan. Hylätty. 177 puolesta vastaan. Hylätty. 50 puolesta vastaan. Hyväksytty. 51. Tässä äänestämme yhdessä yhtenä blokkina puolesta vastaan. Tämä hyväksyttiin tämä ryhmä 180 puolesta vastaan hylätty 181 ja Itka 33 puolesta vastaan hyväksytty. 170 raukeaa, Inta 16 puolesta vastaan hylätty. 152 raukeaa. Nyt olemme kompromissi nelosessa. Eikö näin ole? Kompromissi neljä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten äänestämme blokkina artiklasta 7 puolesta vastaan hylätty. Article 7, we'll check. Joudumme tarkistamaan artiklan 7 tarkistukset. Tässä on kyseessä siis artiklan 7 poistaminen. Äänestämme artiklan 7 poistamisesta. Right, okay, just to be clear. Um, in terms of the... Jotta tämä olisi selvää, tämä siis poistaa koko kappaleen. Äänestämme nyt kompromissitarkistuksesta 10 Kyseessä on artikla 7 muutos, jos tämä kaatuu, siirrymme eteenpäin. Eli äänestys alkaa nyt näistä kaikista tarkistuksista, jotka poistavat kappaleen. Tämä on tärkeää. Nyt on tärkeää tarkistaa tämä sähköisesti. Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. The deletion amendment was rejected. We now vote on compromise amendment. Nyt kompromissi 10 Äänestys alkaa kompromissi 10. And then we vote on each of the articles individually. If, if Yeah, okay. The vote is closed. Äänestys päättyy. Kompromissitarkistus 10 selvästi hylätty. Nyt äänestämme kaikista tarkistuksista erikseen. Inta 17 puolesta vastaan hyväksytty. Oh, no. Did you change? No well, you were against. All right. All right. International Trade Committee 17. The... Inta 17 tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Can you vote a bit more quickly? That'd be great. Voisitko äänestää hiukan nopeammin? Se olisi hienoa. Kiitoksia. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 192 tarkistus 192 puolesta vastaan hylätty. 192 puolesta, anteeksi 191 puolesta vastaan. Tarkistamme vielä tämän, tämä on tärkeää. 191, äänestys alkaa. So I need to be sure. Votes closed. Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. Juri 10 puolesta vastaan hylätty. 193 puolesta vastaan hylätty. 195 puolesta vastaan hylätty. 194 puolesta vastaan hylätty hylätty. Inta 18 puolesta vastaan hylätty. Inta 19 puolesta vastaan hylätty. Inta 20 puolesta vastaan hylätty. 196 puolesta vastaan hyväksytty. Inta 21 puolesta, vas, puolesta vastaan hylätty. 197 puolesta vastaan hylätty. 198 puolesta vastaan hylätty. 199 puolesta vastaan hyväksytty. Pääsemme siis artiklan 7 loppuun. Nyt siirrymme artiklan 8 kompromissitarkistus 8a ja tässä on Alden vaativa kohta kohdalta äänestys. Nyt me äänestämme siis osissa tästä kompromissitarkistuksesta ensimmäinen osa. Ensimmäinen osa kompromissi kahdeksan aasta puolesta vastaan hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan. Myöskin osa kaksi hyväksytty. Osa kolme. Oletko tässä kaikki osat? Eikö tämä jatkuukin vielä eteenpäin, tämä kohta kohdalta äänestys. Eli kol, osa kolme puolesta vastaan hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus, jonka kaikki ilmeisesti hyväksyvät puolesta äänestämme sähköisesti varmuuden varalta. Artikla 8, osa 8a kompromissista, suullinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty 19 vastaan 19. Ja sitten viimeinen osa tästä suullisesta tarkistuksesta. Eikö näin olekin? Toinen suullinen tarkistus siis joka korvaa must sanan, sanalla should puolesta vastaan. Ei mä ollut selvää, anteeksi. Voimmeko äänestää sähköisesti? Right. So the vote's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Tämän seurauksena siirrymme eteenpäin. A good piece of compromise work by the rapporteurs, so several pages later. Um, uh, amendment 255 by Mr. Fox. 255 Foxilta. Ovatko kaikki samaa mieltä, että tämä on se kohta, jossa meidän tulee olla nyt? 255 puolesta. That's Vastaan hyväksytty. Nyt 8b kompromissitarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 8c. Muutama sivu eteenpäin listalla. Jälleen kerran meillä on tässä kohtakohdalta äänestys, jota Alde on pyytänyt. He ovat nyt oikein kohtakohdalta mielellä tänään liikkeellä. Ensimmäinen osa kompromissi 8c puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan myöskin hyväksytty. Nyt siirrymme sitten eteenpäin kolme neli, 304 Salviini puolesta vastaan hylätty. 305 puolesta vastaan hylätty, 306 puolesta vastaan, hylätty, 307 puolesta, puolesta vastaan, hylätty, kompromissi 9. Tässä on kohta kohdalta äänestystä. Ilmeisesti esittelijä on pyytänyt, eikö näin ole? Ei. Ei ole. No. All right, that was in my voting list. So we vote on the whole Minun äänestyslistalla oli näin, mutta äänestämme koko kompromissista. Right, okay. So we vote on compromise. Eli kompromissi yhdeksän, ei kohtakohdalta äänestystä puolesta. Vastaan. Kompromissi yhdeksän hyväksytty. Siirrymme nyt kolme seitsemän kahteen puolesta vastaan hyväksytty. kolme kaksi neljä puolesta vastaan hylätty. 323 puolesta vastaan hylätty. 326 puolesta vastaan hylätty. 325 puolesta vastaan hylätty. 328 puolesta vastaan hylätty. 327 puolesta vastaan hylätty. 329 ja ITRA 50 puolesta vastaan hyväksytty. 330 puolesta vastaan hylätty. ITRA 52 puolesta vastaan hylätty. 64 puolesta vastaan hylätty. 67 67 puolesta vastaan hylätty. 331 ja Itra 53 puolesta vastaan hyväksytty. 332 puolesta vastaan hylätty. Itra 54 puolesta meidän pitää varmaankin tarkistaa tämä sähköisesti. ITRA 54. 330 was not adopted though. No. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty kahdella äänellä. 333 puolesta vastaan hylätty. 55 puolesta vastaan hylätty. 334 puolesta vastaan hylätty. Juri 15 puolesta vastaan hylätty. 68 puolesta vastaan hylätty. 335 puolesta vastaan hylätty. 336 puolesta vastaan hyväksytty. Itra 56 puolesta. En näe nyt, että kukaan kannattaa, kuka EPP kannattaa. It's not. 56. Itra, Itra 56. Itra 56, right, thank you. Itra 56, kiitoksia. Nyt menimme sekaisin näissä 5, 6 ja 6 vitosissa. mutta nyt meillä on siis ITRO 56 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 65 Charlemagne puolesta vastaan hyväksytty 66 puolesta vastaan selvästi hyväksytty 337 puolesta ja ITRE 57 puolesta vastaan hyväksytty 338 puolesta vastaan hylätty Itro 58 puolesta vastaan. Hylätty 69 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 70 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Juuri 16, juuri 16 puolesta. Vastaan selvästi hylä, hyvätty. Itre 60 puolesta. Itre 60 puolesta vastaan. Tämä ei ole selvää. ITRE 60. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Right. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. Tämä kaatui. 19 vastaan 19, siis hylätty. She won now. Those in favor. Itre 60 puolesta vastaan. Hyväksytty. 73 raukesi 74 puolesta vastaan. Hylätty. 75 puolesta vastaan hylätty. Nyt johdantoosa, kappaleet. Voimmeko äänestää niistä yhtenä ryhmänä? Rapporteurs, right, you agree up to one to six. Yhdestä kuuteen. Tarkistukset yhdestä kuuteen, eikö? Vote. We spend enough time, let's vote. Nyt meni liikaa aikaa jo äänestään nopeasti puolesta. Tarkistus yksi vastaan. Hyväksytty kaksin puolesta vastaan. Hyväksytty kolme puolesta vastaan. Hyväksytty neljä puolesta vastaan. Hyväksytty viisi puolesta vastaan. Hyväksytty kuusi puolesta vastaan. Hyväksytty 76 raukeaa. seitsemän puolesta vastaan. Puolesta selvästi tarkistus seitsemän Yes, all right. In fa- uh, let's open the vote. Tarkistamme sähköis... Tarkistus seitsemän. The vote's closed. Äänestys päättyy, hyväksytty, mutta vain kolmella äänellä. ITRE 2 raukeaa, tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan anteeksi, puolesta vastaan, selvästi hyväksytty, tarkistus yhdeksän puolesta vastaan, hylätty. Tarkistamme vielä tarkistuksen yhdeksän sähköisesti. Uh, votes closed. Äänestys päättyy, hylätty. Kompromissi 6b puolesta vastaan. Tämä on hyväksytty. 78 puolesta vastaan hylätty. 11 puolesta vastaan hyväksytty. Itra 4 puolesta vastaan hyväksytty. 79 puolesta vastaan hyväksytty. 12 ja Itra 5 raukeavat. Tarkistus 13 puolesta. Tämä pitää tarkistaa sähköisesti. Tarkistus 13. Uh, that vote is closed. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Inta yksi puolesta vastaan. Selvästi hylätty. 80 puolesta vastaan hylätty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. Itre 6 puolesta vastaan hylätty. 15 puolesta vastaan hyväksytty. 81 puolesta puolesta vastaan hyväksytty. 82 raukeaa kompromissineen. 83 puolesta vastaan hylätty, juuri yksi puolesta vastaan hylätty. 85 puol... Amendment 85, those in favor. 85 puolesta. 85 puolesta vastaan hyväksytty. Eikö näin olekin? Nyt Inta 2. Inta 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 86 raukeaa. Itre 8 puolesta vastaan hyväksytty. 84 raukeaa. 87 hyylältä puolesta vastaan. Tämä on aika tiukilla. Tarkistamme sähköisesti. Um, we're very slow voting now. I know it's getting towards lunchtime, but nyt huomaa, että lounasaika lähestyy, olemme hitaita. Äänestys päättyy, tämä oli hylätty. 89 puolesta vastaan. Selvästi hylätty. Kompromissi 5b puolesta vastaan hyväksytty. Juuri kaksi raukeaa, luulisin, kyllä. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi 2b puolesta vastaan hyväksytty 18 puolesta vastaan hyväksytty 88 ja Itra 10 puolesta vastaan hylätty 21 puolesta vastaan hylätty 22 puolesta vastaan hyväksytty Inta 3 puolesta vastaan hyväksytty ITRE 11 puolesta, puolesta selkeästi vastaan. Hyväksytty 23 puolesta, vastaan hyväksytty. Inta 4 puolesta, vastaan. Tämä on hylätty. Kompromissi 8a. Pitääkö tästä äänestää? Tämä on erillinen äänestys. Eli 8a bis kompromissi puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Nyt 92 ja 93 puolesta vastaan hyväksytty. 95 ja 6 raukeavat. 24 ja 94 raukeavat. Eli nyt tarkistus 97 puolesta vastaan hylätty. Inta 5 puolesta vastaan. Tämä on hylätty. Juri 3 puolesta vastaan. Myöskin hylätty. Itra 12 puolesta vastaan hyväksytty. Hylätty. 98 ja 13 puolesta vastaan hylätty. 25 puolesta vastaan hyväksytty.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 Anteeksi, 27. Meni vähän liian pitkälle. 27 puolesta vastaan hyväksytty. 28 puolesta vastaan hylätty. 29 puolesta vastaan hyväksytty. 99-102 puolesta vastaan hylätty. 103 puolesta vastaan hylätty. 104 puolesta vastaan hylätty. 30 puolesta vastaan hyväksytty. Inta 6 puolesta vastaan hylätty. 31 puolesta vastaan hyväksytty. 32 puolesta vastaan hyväksytty. 105 puolesta vastaan hyväksytty hylätty. Inta seitsemän puolesta vastaan hylätty. Inta kahdeksan puolesta vastaan hylätty. Inta yhdeksän puolesta vastaan hylätty. Itra 15 puolesta vastaan hyväksytty. Siirrymme nyt siis ITRE 16, ITRE 16 puolesta vastaan hylätty, 108 puolesta vastaan hylätty, 110 puolesta vastaan hylätty, Inta 10 puolesta vastaan, tämä on hyväksytty, 33 ja 4 raukeavat. Nyt loppuäänestys. Äänestys alkaa. Koko Salmosomenin luonnoksesta. Äänestys alkaa. Anybody else voting? 41 cards. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 27 puolesta, 7 vastaan ja 5 tyhjää. Paljon kiitoksia edestä, esittelijä Charles Mosa. Kiitoksia kaikille kovasta työstä. Did you, you wish to say anything? No. We'll discuss. No, I just want to say thank you everybody for... A... Uh, Kiitokset kaikki tästä hyvästä työstä. Olen iloinen, että saimme näin suuren enemmistön tämän mietinnön taakse. Se on tärkeää meille, kun lähdemme neuvotteluissa eteenpäin mandaatti pitää vielä virallisesti käydä läpi, mutta tämä on jo hyvä alku siihen suuntaan. Kiitoksia, hyvät kollegat, tästä tuloksesta. Siirtykäämme sitten tämän asian toiseen osaan, eli tuotteiden markkinavalvontaan. Esittelijänä tässä on varapuheenjohtajamme Pietikäinen. Haluatteko sanoa tähän alkuun vielä jotakin? I would like to thank all of my uh, colleagues and shadow rapporteurs for very good haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja varjoesittelijöitä erittäin rakentavasta yhteistyöstä. Ja samoin kiittäisin tietysti poliittisten ryhmien työntekijöitä ja avustajia. Heistä on ollut kovastikin apua tässä osittain teknisessä asiassa. Well, thank you all very much. Uh, so are you ready for more voting? Oletteko valmiita äänestämään? Yksi artikla, kohta yksi. Inta 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan hylätty. 96 puolesta vastaan selvästi hylätty. 97 puolesta 97 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 98 puolesta vastaan. Sekin on hylätty. Kaikki siis hylättyä tähän mennessä. Inta 25 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 15 esittelijältä suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. 99 raukeaa. Inta 26 puolesta vastaan hylätty. 100 puolesta vastaan hylätty. Inta 27 puolesta vastaan hylätty. 101 puolesta vastaan hylätty. 16 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 102 ja 103 liittyvät myöhempään kompromissiin. Inta 28 puolesta vastaan hylätty. 104 puolesta vastaan hylätty. 106 puolesta vastaan hyväksytty. Inta 29 raukeaa, 105 raukeaa. Kompromissi 3 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 116 puolesta vastaan hyväksytty. Siinä oli suullinen tarkistus. 18 raukea. 117 ja 118 puolesta vastaan hylätty. 119 120 puolesta vastaan hylätty. 121 puolesta vastaan hylätty. 122 puolesta vastaan hylätty. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 123 puolesta vastaan hylätty. Inta 32 puolesta vastaan sekin hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan sekin hyväksytty. 139 Schaldemoselta seuraavaksi puolesta vastaan hyväksytty. 23 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Inta 35 yhteensopiva puolesta vastaan hylätty. 140 puolesta vastaan hylätty. 24 esittelijältä puolesta vastaan. Tämä pitänee tarkistaa, eli 24 vielä puolesta selvästi hyväksytty. 141 raukeaa. Inta 36, joka on yhteen sopiva puolesta. Otetaan Inta 36 koneellisesti äänestys alkaa. Äänestäkääpäs nopeammin. Liian vähän ääniä vielä. Äänestys päättyy. Hylätty. 25 esittelijältä puolesta vastaan hylätty, hyväksytty, 142 puolesta vastaan hyväksytty. Inta 37 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. 1, 4, 5 puolesta vastaan hylätty. 150 puolesta vastaan hylätty. 151, siis 152 raukeavat. Kompromissi 7 seuraavaksi puolesta vastaan hyväksytty. 158 puolesta. Otetaan tämä äänestyksenä. 158. Äänestäkää nopeasti, pyydän. Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. Pyydän anteeksi, en oikein saanut selvää aikaisemmin. 157 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Inta 39 raukea. Kompromissi 8 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 9 if you wanted to vote on INTA 39 as an addition, these words, just to be on the safe side. All right. I, the, I'm, it's pointing out, sorry, the, um, it's a bit confusing the voting list. It says on Inter 39. Siis tässä sanotaan INTA 39, että se on yhteen sopiva, jos halutaan lisätä sanat and trade unions. Eli haluatteko nämä sanat mukaan vai ettekö? Palaan vielä siis Inta 39. Ei. Inta 39 raukesi, mutta jotkin sanat sopivat tarkistukseen 157, jotka siis hyväksyttiin. Ne sanat olivat and trade unions. Voitte äänestää tästä. Eli äänestetäänpä varmuuden vuoksi äänet puolesta, näiden sanojen lisäämisen puolesta. Puolesta vastaan hylätty. Ainakin teillä oli nyt mahdollisuus äänestää tästä. Nyt sitten kompromissi kahdeksan. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. 30 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 166 raukeaa. Inta 40 on yhteensopiva, joten äänestämme siitä puolesta. Vastaan. Hylätty. 31 puolesta. Se on esittelijältä puolesta. Vastaan. Selvästi hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 167 raukeaa. 168 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 169 raukeaa. 170 puolesta. 70 siitä täytyy äänestää koneellisesti. Tulos oli niin tiukka. Demareilla on yksi ääni liikaa. No niin, nyt näyttää paremmalta. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Kahdella äänellä. 171 puolesta vastaan hyväksytty. 172 raukeaa. 173 puolesta vastaan hylätty. 174 puolesta vastaan sekin on hylätty. 175 raukeaa. 176 puolesta vastaan hylätty. 177 puolesta vastaan hylätty. Inta 41 puolesta vastaan hylätty. 1789 puolesta vastaan hylätty. 180 puolesta vastaan hyväksytty. 181 puolesta vastaan hylätty. 33 puolesta vastaan hyväksytty. Niitä 42 on yhteensopiva, joten äänestämme puolesta vastaan hylätty. 182 puolesta Avataan äänestys 182. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. selvästi hyväksytty. 183 on lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 34 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. 188 seuraavaksi Ryyleltä puolesta 188 vastaan hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 210 ja suullinen tarkistus, joka siinä on mukana puolesta vastaan hylätty. 211 puolesta uudesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 2.12 raukeaa, 2.13 on yhteensopiva puolesta vastaan hylätty. 2.14, 2.15 raukeavat. Puheenjohtaja pyytää anteeksi Inta 46 ja välistä puolesta vastaan hylätty. 2.14.2.15 olivat osa kompromissi 11. 2.17, mitä sille tehdään? 2.17 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. 2, 16 on jo hyväksytty kompromississa. 2, 18 puolesta vastaan. Tämä pitänee tarkistaa. 2.18 ja suullinen tarkistus. Pitäkäähän kiirettä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Inta 47 täten raukeaa. Ja samoin 219. Ja seuraavatkin raukeavat. No. Okay, it is compatible on the 201. Where do we start then, Julian? 220, 220, all right. We now vote on amendment 220. We're just checking. 220. Puolesta. Vastaan hylätty. 221. Puolesta. Tämä täytyy ottaa 221. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmella äänellä. Kaksi kaksi on yhteensopiva. Puolesta vastaan hylätty. 223 ja 224 ovat nekin yhteensopivia puolesta vastaan hylätty. 227 puolesta vastaan hylätty. 225 puolesta vastaan hylätty. 226 puolesta vastaan hylätty. 228 ja 9 puolesta vastaan hylätty. Inta 48 yhteensopiva puolesta vastaan selvästi hylätty. 233 puolesta vastaan hylätty. 2, 3, 2 ja 3 puolesta vastaan hylätty. 2, 3, 4 ja 3, 5 puolesta vastaan hylätty. 2, 3, 6 puolesta vastaan. Ei tullut aivan selväksi, mitä EPP tekee siellä. 2, 3, 6 siis. Puolesta vastaan. Otetaan koneen äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmella äänellä. 237 puolesta vastaan. Hyväksytty. 238 puolesta vastaan hylätty. 239 ja 41 puolesta vastaan hyväksytty. 2 241 ja 2 puolesta vastaan hyväksytty. 243 puolesta vastaan hyväksytty. 244 poistona puolesta vastaan, vastaan hyväksytty. 245 puolesta. Äänestys alkaa. Koneäänestys. Saataisinko äänestyksen hieman vauhtia, kolmeelta puuttuu, äänestys päättyy, hylätty. Inta 4, 9 puolesta, vas, puolesta. Otetaanpa tämäkin uudestaan. Kansainvälinen kauppa yhdeksän Vauhtia äänestyksen pyytäisin No niin, äänestys päättyy. Hylätty. Molemmat siis Ja Kompromissi 12 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 251 Arjes puolesta vastaan. Pitää tarkistaa. Pyydän anteeksi. 251. Äänestys alkaa. Äänestäkääpäs vähän vauhdikkaammin, pitää päästä eteenpäin. Hyväksytty. Kaksi kaksi ja 40 raukeavat. kolme puolesta. Tämäkin pitää nyt tarkistaa. 253 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 254 on vedetty pois. 255 puolesta vastaan. Hylätty. 257 puolesta vastaan. Hylätty. 256 puolesta vastaan. Hylätty. 258 puolesta vastaan hylätty 259-260 puolesta vastaan hyväksytty. 262 puolesta vastaan hylätty. 41 puolesta vastaan hyväksytty. 261 raukeaa. 263 puolesta. Sorry, we have to go back on this now. 261. 261 as an addition, as Mrs. Ruler. Kaksi 61 lisäyksenä. lisäyksenä. 261 on lisäys puolesta vastaan. Hyväksytty. 263 puolesta vastaan. Hylätty. 264 puolesta vastaan. Hylätty. 265 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. 42 raukeaa. 266 puolesta Hmm. Äänestys alkaa 266. Hyväksytty. Kolme lainalle. 267. Puolesta vastaan hylätty. 268 puolesta vastaan hyväksytty, 269 puolesta vastaan hyväksytty, 270 raukeaa, 271 puolesta vastaan hylätty, 272 puolesta vastaan selvästi hylätty, 273 puolesta vastaan hylätty, 274 puolesta vastaan vastaan hylätty sekin. 275 puolesta vastaan hyväksytty. 276 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan hyväksytty. 284 puolesta vastaan hylätty. 286 puolesta vastaan hyväksytty. 44 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 285 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Inta 51 puolesta vastaan hylätty. 287 puolesta vastaan hyväksytty. 288 puolesta vastaan En nähnyt Eseran äänestävän. Eli voidaanko tarkistaa tämä? Äänestetä vastaan. No, puolesta vastaan. Selvästi hylätty. 291 puolesta. Vastaan. Hylätty. 28990 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 45 on yhteensopiva edellisen kanssa puolesta. Vastaan hyväksytty. 292 yhteensopiva puolesta vastaan hyväksytty. 293 puolesta vastaan hyväksytty. 297 puolesta vastaan hyväksytty. 299 puolesta vastaan hylätty. 300 puolesta vastaan hylätty sekin. 301 Arjas puolesta vastaan. Te käynnistitte vastaan? 301 Arjas tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Hyvä, että tarkistettiin. Yeah, no, you have to come in time to vote now. No teidän pitää äänestää ajoissa. 303 puolesta. Puolesta. Tässä on siis suullinen tarkistus. Tämä on katsottava uudestaan 303 ja suullinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Inta 53 puolesta vastaan hyväksytty. 302 puolesta vastaan. Kolmen kaksi raukea puheenjohtajakorja. Alkaa olla jo kello aika paljon. Inta 52 puolesta. vastaa. Hylätty. 304 puolesta. Vastaan. Selvästi hyväksytty. 305 puolesta. Vastaan. Sekin hyväksytty. 306 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Inta 54 puolesta vastaan hylätty. Inta 55 puolesta vastaan hylätty. 46 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 307 puolesta vastaan hylätty. No, 308 puolesta vastaan hylätty. 47 puolesta vastaan hyväksytty. 309 puolesta vastaan hyväksytti. 48 puolesta vastaan. 30, 311 raukeavat. 3, 1, 4 Foxilta puolesta vastaan hylätty. 49 suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. 315 puolesta vastaan raukeaa. 316 ja suunnan tarkistus puolesta vastaan. Hyväksytty 317 puolesta vastaan. Hyväksytty 318 puolesta vastaan. Hylätty 319, 320 puolesta vastaan hylätty, 321 puolesta vastaan hylätty, Inta 56 puolesta vastaan hylätty, 323 puolesta vastaan hyväksytty, 322 raukeaa, 324 puolesta vastaan hylätty, 325 ja niin edelleen puolesta vastaan hylätty, 328 puolesta vastaan hylätty, 329 puolesta vastaan hylätty, 330 puolesta vastaan hylätty, 331 puolesta vastaan hylätty, 332 puolesta vastaan hylätty, 50 ja 333 puolesta vastaan hyväksytty. 334 raukeaa, 335 puolesta vastaan hyväksytty. 336 puolesta vastaan Hyväksytty 338 puolesta vastaan. Hyväksytty 337 puolesta vastaan. Hyväksytty 339 puolesta vastaan. Hylätty 340 puolesta, va, puolesta vastaan. Hyväksytty 341. 340 tarkistetaan. Nuuttiko EPP mieltään? Se on hylätty. 341 puolesta vastaan. Hylätty. 342 ja 3 puolesta vastaan. Hyväksytty. 344 puolesta vastaan. Hylätty. 345 puolesta vastaan hyväksytty. Joten yhteen sopiva 347 puolesta vastaan hyväksytty, 346 sekin yhteen sopiva puolesta vastaan hylätty, 348 vedetty pois, 350 puolesta vastaan hyväksytty, 349 raukea. Sitten artikla 21, 351 puolesta vastaan Hyväksytty. 5.1. puolesta vastaan. Hyväksytty. 353 puolesta vastaan. Hyväksytty. 354 puolesta vastaan. Hylätty. 352 puolesta vastaan. Hyväksytty. 355 raukeaa. 52 puolesta vastaan. Hyväksytty 356 puolesta vastaan. Hylätty 53 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan. Hyväksytty 360 puolesta vastaan. Hyväksytty 359 puolesta vastaan. Hyväksytty 358 puolesta vastaan. Hyväksytty. 5, 4 yhteen sopiva puolesta vastaan, sekin hyväksytty. 5, 5 puolesta vastaan hyväksytty. Inta 59 yhteen sopiva puolesta vastaan hylätty. 3, 6, 1 puolesta vastaan hylätty. 3, 6, 2 puolesta vastaan hylätty hylätty. Inta 60 puolesta vastaan hylätty. Inta 61 puolesta puolesta vastaan hylätty. 363 puolesta vastaan hylätty. 364 puolesta vastaan hyväksytty. 56 puolesta vastaan hyväksytty. 365 yhteensopiva puolesta vastaan hyväksytty 57 puolesta vastaan hyväksytty Inta 62 raukeaa. 366 puolesta vastaan hyväksytty 367 puolesta vastaan hyväksytty 369 puolesta vastaan hyväksytty 368 on yhteensopiva puolesta vastaan hyväksytty 370 puolesta. Puolesta. Puolesta. 370 vastaan. Hylätty. 371 puolesta vastaan. Hyväksytty. 372 puolesta vastaan. Hylätty. 58 puolesta vastaan. Hyväksytty. 374 raukeaa. 375 puolesta vastaan hyväksytty. 376 puolesta vastaan hyväksytty. 37778 puolesta vastaan hylätty. 379 puolesta vastaan hylätty. 380 puolesta vastaan hylätty. 59 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 60 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 381 puolesta vastaan hylätty. 373 puolesta vastaan hylätty. 294 puolesta vastaan hyväksytty. 295 ja 6 ja 298 kaikki raukeavat. Kompromissi 15 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 391, artikla 33 puolesta vastaan hylätty. 6.5 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 3.90 puolesta vastaan hylätty. 3.89 puolesta vastaan hylätty. Niitä 6.6 puolesta vastaan hylätty. 392 puolesta vastaan hylätty, Inta 3, johdantosakappaleet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Inta 5 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Inta 6 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 69 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 68 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. Johdantosakappale 12, 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 ja 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 on yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 Inta 9 puheenjohtaja korjaa. Inta 9. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 79. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 78. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Inta 10. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Inta 11. Puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksan yksi raukea. Inta 12 yhteensopiva puolesta vastaan selvästi hylätty. 80 yhteensopiva puolesta puolesta vastaan selvästi hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan hyväksytty. Inta 14 yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 5, esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6, vastaan, äh, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Inta 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Inta 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 7. Esittelijältä puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty 84 on yhteen sopiva puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 85 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Inta 17 puolesta vastaan näyttää olevan hieman hankala tulos. Tarkistetaan tämä vielä puolesta. No, otetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 20 on yhteensopiva puolesta vas- vastaan tyhjää hylätty. 13 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8, 9, 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 23 puolesta vaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14, 92 ja 93 raukeavat. Ja sitten luetelmakohdat Inta 1 ja 2 puolesta vastaan molemmat hylättyjä. Nyt avaamme äänestyksen sitten koko ehdotuksesta. Äänestys alkaa Pietikäisen mietinnöstä, markkinavalvonnasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 32 puolesta, kaksi tyhjää ja neljä vastaääntä. Onnittelut. No niin, nyt pelkään pahoin, että tässä nyt täytyy kuulla Lökkegardia. Meillä on esitys Haluaako esittelijä lykätä tätä esittelyä? Päästettekö tulemaan esimerkiksi iltapäivällä? What time will that be, Chairman? What would you like to do? Rapporteur? I would like to continue now. If, if you Niin, minä haluaisin jatkaa nyt, jos se vain sopii. Right. So can I ask everybody who's planning... Niin, eli jos olette nyt lähdössä, niin lähtekää hiljaisesti. Sillä käydään läpi tämä esitys suhteellisen nopeasti valitan komission pääosasto, mutta äänestys kesti hiukan pidempään. Onko komissiosta joku täällä? Marianne, are you presenting? Niin Marian ilmeisesti esittelee tämän. Marian Graben is going to present to us uh, So I'm afraid we'll have to, um, Marianne, we won't have time for a lot of questions. Niin, Marianne, meillä ei valitettavasti ole aikaa kovin monelle kysymykselle, mutta niihin varmasti, tai niitä voidaan käydä varmasti läpi myöhemmin. Mutta esittelijä haluaa kuitenkin kuulla, mitä sinulla on sanottavana, ja jos tulkit suostuvat jatkamaan, niin työskennellään vielä noin kahdeksan minuuttia. Eli pidemmittä puheitta Marian Grabenille puheenvuoro. Hän on yksikön johtaja ja vastaa Solvit, Solvitista ja Sinun Eurooppasi portaalista. Ole hyvä. Uh, thank you, Mr. Chair. This will be Solvit and your... Kiitos. Käydään nyt läpi tämä Solvit-asia viidessä minuutissa. 17. syyskuuta hyväksyttiin Solvit, suositukset ja Sinun Eurooppasi toimintasuunnitelma. Nämä käydään yhdessä sen takia, että ne ovat osa tätä sisämarkkinoiden hallintasykliä ja niillä yritetään eri tasoilla saada sisämarkkinalainsäädäntöä toimimaan paremmin. Uusissa, u, uusissa Solvit-suosituksissa, jotka siis korvaavat vanhat suositukset vuodelta 2002, yritetään konsolidoida yhteen kaikki se edistys, jota tässä verkostossa on tapahtunut kymmenessä vuodessa. Tässä näette hiukan listaa siitä, en käy sitä läpi yksityiskohtaisesti. Mutta hallintokulttuurissa on siis tapahtunut ainakin pieni vallankumous, koska aiemmin ei puhuttu esimerkiksi palvelun laadusta mitään tai siitä, että henkilökunnalla tulee olla juridista osaamista. Myöskään komission roolista ei puhuttu, laadunvalvonta puuttui suosituksista, eikä mitään puhuttu myöskään yhteistyöstä muiden verkostojen kanssa, mutta nyt tämä kaikki on mukana täällä. Suosituksista on keskusteltu hyvin tarkasti Solvit-keskusten kanssa ja niitä ovat hyvin laajasti tukeneet kaikki suositusten laatimisessa mukana olleet. Se johtuu varmasti suurelta osin Solvit-keskusten viimeisen vuosikymmenen aikana tekemästä hyvästä työstä ja myös tämän IMKO-valiokunnan tuesta ja hyvästä yhteistyöstä tärkeimmät haasteet, joita vielä on edessä. No, no te kaikki tiedätte ne, henkilöstöpulaa, erityisesti siksi, että varoja on koko ajan vähemmän, palvelun nopeutta pitää parantaa ja myös virtaviivaistaa verkoston toimintaa yhteen muiden valitusten käsittelymenettelyjen kanssa. Ja varmasti paljon muitakin ongelmia on jotka eivät koskaan pääse tämän Solvit-järjestelmän tai verkoston piiriin, erityisesti mitä tulee yrityksiin. Jos katsoo, minkälaisia tapauksia Solvit on ratkonut viimeisen vuosikymmenen aikana, niin näette, että tuossa sinisellä on merkitty yritysten osuus, ja se osuus on jatkuvasti ollut tasainen, vakaa, mutta hyvin, hyvin pieni. No, mitä tässä voidaan tehdä? Miten, miten yritykset voitaisiin saada löytämään Solvit-verkosto? Monet yritykset eivät tiedä, mitä oikeuksia niillä on sisämarkkinoilla. Me totta kai täällä sisäpiirissä tiedämme sen, minkälaisia oikeuksia pienillä yrityksillä esimerkiksi on, mutta yritykset itse eivät sitä välttämättä tiedä ja siinä te voitte olla avuksi. Tuossa tämä Sinun Eurooppasi portaali, se voi myös edistää tätä tunnettuusasiaa hyvin paljon. Sitä on paranneltu viimeisten vuosien aikana ja olemme yrittäneet myös kannustaa yrityspuolen ihmisiä edistämään tätä sinun Eurooppasi portaalin käyttöä. Näette nyt, että se on samassa muodossa, yhtä käyttäjäystävällinen kuin tämä sinun Eurooppasi portaali kansalaisille. Tämä on siis se portaali yrityksille. Minusta tässä on tapahtunut suurta kehitystä ja PK-yritykset voivat tältä sivustolta löytää tietoa omista oikeuksistaan ja sitten sen perusteella toivottavasti löytää myös Solvit-verkoston piiriin näillä sinun Eurooppasi sivustoilla sekä kansalaisille tarkoitetuilla että yrityksille tarkoitetuilla on edelleen sellaisia osia, joita pitää kehittää, mutta siellä on kuitenkin jo suora linkki Solvittiin ja toivon mukaan ihmiset löytävät tätä kautta Solvitin pariin. Täältä löytyy myös tietoa oikeuksista ja jos tuntuu, että oikeuksia ei kunnioiteta, niin sitten löytyy tietoa siitä, miten asiaa voidaan puuttua muun muassa Solvitin kautta. Käyntien lukumäärä on kasvanut uudelleen lanseerauksen jälkeen vuonna 2010. Ja nyt vierailijoita on jo yli 6 miljoonaa vuosittain. Se ei kuitenkaan vielä ole riittävä määrä. Siinä täytyy töitä vielä tehdä. No sitten tämä Sinun Eurooppasi toimintasuunnitelma. Meidän tulee saattaa valmiiksi tämä tietopaketti, joka siellä Sinun Eurooppasi sivustolla on – me odottelemme edelleen, että jäsenvaltiot tekisivät tässä osuutensa. EU on pitkälti oman osuutensa tehnyt, mutta jäsenvaltioiden täytyy lisätä tietoa siitä, minkälaisia menettelyjä kansallisella tasolla on olemassa. Toimintasuunnitelmassa kerrotaan se, mitä komissio tekee parantaakseen tilannetta ja että komissio pyrkii lisäämään sinun Eurooppasi portaalin löydettävyyttä ja Tämä portaali on nyt saatavissa myös mobiilimuodossa. Sitä voi selata kännykällä tai tabletilla ja löytää tiedot sieltä sitten helposti. Jäsenvaltioiden tulee jatkaa töitä kansallisella tasolla. Niiden tulee tarjota tietoa ja linkkejä tähän Sinun Eurooppasi portaaliin. Pyrimme myös kasvattamaan Sinun Eurooppasi sivuston tunnettuutta Sinne on tehnyt tällaisia animaatioita eräs meidän kollegamme ja tämän kaiken tuloksena muun muassa näkyvyys Twitterissä lisääntyy, ihmiset kommentoivat tätä ja, ja käyvät sivustolla. Ja jos teillä esimerkiksi itsellänne on Twitter-tili, niin mainitkaa tämä Sinun Eurooppasi sivusto sellaisena paikkana, josta ihmiset voivat saada tietoa omista oikeuksistaan. Ja sitten yleiskatsaus siitä, mitä kaikissa näissä hallintovälineissä on tapahtunut. Sitä löytyy tältä sivustolta. Siellä, sieltä voitte lukea, mitä sinun Eurooppa-sivuston kanssa on tapahtunut, Solvitin kanssa ja, ja muiden asioiden kanssa on tapahtunut. Ja tässä on vielä lisätietoa näiden linkkien takana siitä, mistä juuri teille puhuin. Lopuksi haluaisin kiittää teitä täällä Euroopan parlamentissa ja tässä valiokunnassa, koska olette tukeneet meitä jatkuvasti. Olette tukeneet solvittia ja kaikkia muitakin näitä välineitä, joita meillä on. Sillä on todella ollut suuri merkitys meille. Olemme jo saaneet paljon aikaan, mutta paljon on töitä vielä tehtävänä. Siksi haluaisin pyytää teitä jatkamaan tätä hyvää työtä ja varmistamaan ja auttamaan meitä siinä, että, että edistätte näiden välineiden tunnettuutta aina kun voitte. Kiitos. For a, uh, a brilliant performance, extremely clear. Kiitoksia tästä erittäin hienosta esityksestä. Tämä oli erittäin tiivis ja selkeä ja jaamme tämän dia esityksen teille kaikille, kaikille jäsenille siis. Tässä varmastikin voisin antaa vielä esittelijälle minuutin tai kaksi puheaikaa. Uh, uh, Voin puhua lyhyesti. Suosittelisin, että kaikki käyttäisivät aina viisi minuuttia esityksen. Näin esitykset olisivat aina yhtä hienoja kuin tämä juuri kuultu. Puhun siis lyhyesti. Tämä mietintö tarkastelee nykyistä tilannetta ja sisältää suosituksiamme sen suhteen, mitä meidän tulisi tehdä, että solvit saataisiin seuraavalle tasolle. Meillä on kaksi mietintöä, joita tarkastelemme. Suositukset Solvitin hallintoon liittyen ja sitten julkilausuma yrityksille ja kansalaisille Euroopan sisämarkkinoita koskien. Molemmat ovat erittäin hyvä tiivistelmä siitä, mikä tilanne tällä hetkellä kentällä on. Tuomme monia kysymyksiä esiin ja toivottavasti katsotte niitä, joita mietinnössä on mainittu. Jos otamme yleisen järjestelmän ensin käsittelyyn, toimiiko se ja mitä haluaisimme vielä tehdä. Tämän jälkeen tarkastelemista, kuka Solvit-verkostoa käyttää. Alun perin tarkoitus olisi ollut se, että sekä kansalaiset että yritykset käyttäisivät järjestelmää, mutta olemme kuitenkin havainneet hiljattain, että enimmäkseen kansalaiset ovat niitä, jotka hyötyvät tästä solvitista. Mitä voisimme siis tehdä, että yritykset sitä käyttäisivät enemmän on avoin kysymys sitten. Seuraavana aiheena meillä ovat esteet. Tämä on jotakin, mitä minä olen käsitellyt sekä solvit keskusten että yritysten kanssa, ja tämä koskettaa myöskin kysymystä, kumpi tulee ensin kana vai muuna, pitääkö näitä asioita todellakin ratkoa yksityissektorilla. Tätä tarkastelemme mietinnössä. Komissio myöskin tässä juuri mainitsi solvitin roolin, miksi sen käyttö on yhä hiukan rajattua. Te mainitsitte tässä jo neljä vuotta työn yhteydessä tämän saman ongelman. Meidän täytyy tarkastella sitäkin vielä. Ja luonnollisesti meidän pitää oikeudellista puitteistoa tarkastella. Komissio on sitoutunut siihen, että se Solvitin hallinnon osalta selventää oikeudellisia puitteita ja minäkin tulen tarkastelemaan tätä asiaa omassa mietinnössäni. Ja lopultakin meidän täytyy myöskin tarkastella jäsenmaita, niiden tilannetta ja sitoumuksia. Tarkoituksena on siis viedä Solvit eh, seuraavalle tasolle, luoda Solvit 2.0-versio niin sanotusti. Ja odotan tässä hyvin läheistä yhteistyötä. Kiitoksia. Well, I'm afraid I uh, will have to... Pelkäänpä, että meidän on pakko nyt lopettaa, joten varjoesittelijät eivät tänään voi käyttää puheenvuoroa. Pahoittelen tätä, mutta 8. marraskuuta saamme varmaankin teidän mietintönne ja tuolloin varjoesittelijät voivat myöskin käyttää puheenvuoron. Meillä on myöskin tällainen maaloitteinen raportti liittyen äh, kansalaisten kontaktipisteisiin. Äh, varmaankin esittelijä tulee tätäkin käsittelemään tai viittamaan tähän. Paljon kiitoksia, paljon kiitoksia erityisesti esittelijälle, että hän suostui puristamaan asian näin lyhyen aikaan. Odotan mielenkiinnolla tulevia keskusteluja. Jatkamme kokousta kello 15. Paljon kiitoksia todellakin, että liitytte seuraamme. Kiitos.